edustaja Kinnitsin mietintöön koskien rikoksesta epäiltyjä ja syytettyjä lapsia koskevia menettelytakeita rikosoikeudellisissa menettelyissä. Olkaa hyvä esittelijä. Grazie. Kiitoksia puhemies. Komissaarisen Jourova, aluksi haluaisin kiittää komissiota, varjoesittelijöitä ja puheenjohtajavaltioita Luxemburgia ja Latvia, joiden kaudella – kävimme neuvotteluita heidän rakentavasta hengestään. Nyt on kulunut noin vuosi siitä, kun olen saanut neuvotteluvaltuudet sen jälkeen, kun libevaliokunta hyväksyi tämän direktiiviehdotustekstin, josta tänään keskustelemme. Työhön tänä aikana on liittynyt se, että saadaan aikaan menettely, jossa ensimmäistä kertaa otettaisiin huomioon lasten oikeuskäsittelyt ja niiden erityispiirteet. Tähän on tarvittu yhdeksän trilogiaa, jotka ovat olleet hyvin hankaliakin, ja monia teknisiä kokouksia, joita päästiin tähän tulokseen, josta olen tyytyväinen. Toivottavasti se saa tukea täysistunnossaan. Euroopassa on miljoona alaikäistä rikosoikeudellisessa menettelyissä vuosittain, mutta silti jäsenvaltiot kohtelevat oikeuskäsittelyn eri vaiheissa alaikäisiä eri tavoin. Nyt halutaan täyttää direktiivillä nämä porsanreijät, halutaan saada aikaan vähimmäisnormit, mutta kuitenkin taata korkea takeiden ja suojan taso. Tässä halutaan todella taata ja asettaa keskiöön 24 artiklassakin perusoikeuskirjassa mainittu periaate alaikäisen oikeuksista. Sehän on ollut mukana hallinnollisissa ja yksityisoikeudellisissa menettelyissä. Tässä hyvä on se, että perustakeiden lisäksi, jotka koskettelevat aikuisia, niin otetaan huomioon nyt myös nuorten erityispiirteet. Nuoria ja alaikäisiä pitää suojella erityisellä tavalla. Direktiivissä on monia kysymyksiä, mutta en ehdi kaikkia näitä käsitellä aikapulan takia, mutta haluan viitata kuusi artiklaan, jossa viitataan siihen, että alaikäisellä on oikeus, oikeus apuun. Tämä oli yksi hankalimmista kysymyksistä neuvotteluiden aikana ja olen kompromissiin varsin tyytyväinen. Tässä täsmällisesti kuvaillaan niitä tilanteita, joissa on välttämätöntä käyttää oikeusapua, jotta alaikäinen saa teknistä apua, takeet täyttyvät ja että hän ymmärtää menettelyt, joiden osallisena hän on. Voi tietysti olla järkevää poikkeuksia, pitää katsoa tapauksen monimutkaisuutta ja vakavuutta, mutta direktiivissä pyydetään, että jäsenvaltiot takaavat oikeusavustajan läsnäolon menettelyn alkuvaiheesta lähtien, erityisesti silloin kun poliisiviranomaiset kuulustelevat nuo alaikäistä ja kaikissa niissä tapauksissa, kun hän menettää vapautensa. Päättyvä henkilöstö arvioi tapaukset On katsottava, miten toimitaan tutkinta vankeudessa ja niin edelleen. Tässä täytyy myös korostaa niiden koulutusta, jotka ovat mukana menettelyissä. Poliisiviranomaiset, oikeusavustajat ja tuomarit tulevat kyseeseen. Direktissä puhutaan erityiskoulutuksesta, jotta voidaan taata alaikäisen edut. Ottaen huomioon alaikäisen erityispiirteet ja se, että hänet saadaan osaksi yhteiskuntaa rangaistuksen kärsittyään, täytyy, täytyy pidättämistä pitää aivan viimeisenä ratkaisuna silloin, kun muita keinoja ei ole. Ja pidättämisen ja vapauden menetyksen tapahtuessa pitää pitää huolta siitä, että alaikäinen voi kuitenkin kehittyä oikealla tavalla. Ja tässä direktiivissä katsotaan ensimmäistä kertaa sitä, että alaikäiset pidetään pidettyinä erillään aikuisista. Tarvitaan oikeanlaisia toimia, joissa otetaan oikealla tavalla huomioon alaikäisen tarpeet. Kiitos. Kiitoksia hyvä esittelijä. Nyt komission jäsen Jourova saa puheenvuoron. Olkaa hyvä komission jäsen. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Te äänestätte ehdotuksesta direktiiviksi rikoksesta epätyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä. Tämä direktiivi on erityisen tärkeä, sillä se antaa erityisiä oikeuksia lapsille, jotka ovat osallisina rikosoikeudellisissa menettelyissä EU:ssa ja määrää kattavasta suojelusta kaikissa menettelyvaiheissa. Lapset ovat erityisen haavoittuvaisia rikosoikeudellisissa menettelyissä nuoren ikänsä ja epäkypsyytensä takia. Noin miljoonan lapsen arvioidaan EU-ssa tulevan kosketuksiin poliisin ja oikeuslaitoksen kanssa joka vuosi. He tarvitsevat siksi kattavimman mahdollisen suojelun. Tämä direktiivi on tärkeä askel eteenpäin Euroopan oikeusalueen rakentamisessa. Nykyisellään on olemassa isoja eroja suojelun tasossa, jota tarjotaan EU-ssa rikosoikeudellisissa menettelyissä lapsille. Joissakin tapauksissa suojelun taso on riittämätön verrattuna tunnustettuihin kansainvälisiin standardeihin. Tultuaan hyväksytyksi tämä direktiivi vahvistaa merkittävästi lasten menettelytakeita, kun he joutuvat kosketuksiin rikosoikeuden kanssa EU:ssa, ja tämä pätee kaikkiin menettelyihin. Lisäksi direktiivi auttaa kehittämään tehokkaan nuoriso-oikeuden mallin. Uudet säännöt takaavat lasten oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin rikosoikeudellisissa menettelyissä ja ennaltaehkäisevät lisäksi lasten rikoksen uusimista ja edistävät heidän sosiaalista integraatiotaan. Haluaisin onnitella ja kiittää parlamentin esittelijää edustaja Chinichia hänen merkittävästä työstään ja henkilökohtaisesta omistautumisestaan tässä asiassa. Se teki sopimuksen tästä direktiivistä mahdolliseksi pitkien ja vaikeiden neuvotteluiden jälkeen. Kiitos siis teille. Neuvotteluiden tulos on tasapaino, tasapainoinen teksti, joka tukee periaatetta, joka on määritelty perusoikeuskirjan artiklassa 24. Tämä periaate on, että ensisijaisesti on otettava huomioon lapsen etu. Ennen kaikkea lapset hyötyvät asianajajan avustuksesta vakavissa ja monimutkaisissa tapauksissa ja aina kun on kyse vapauden menetyksestä. Vapauden menetystä ei voida määrätä rangaistuksena, ellei lapsi ole saanut oikeusavustajan apua ainakin tuomioistuinkäsittelyssä. Lapset saavat myös muita menettelytakeita, kuten apua vanhemmiltaan tai muulta sopivalta henkilöltä. Heillä on lisäksi oikeus yksityisyyden suojaan, mukaan lukien mahdollisuus oikeudenkäyntiin suljetuin ovin. Lisäksi lapsilla on oikeus yksilölliseen arviointiin, jotta voidaan taata, että heidän erityiset tarpeensa suojelun, koulutuksen ja sosiaalisen integraation suhteen otetaan huomioon. Lisäksi komissio on myös hyvin tyytyväinen siihen, että tekstissä määrätään, että lapsi on pidettävä aikuisista erillään tutkintavankeuden aikana, ellei sitten katsota olevan lapsen edun mukaista toimia toisin. Tämä direktiivi antaa vahvan viestin siitä, että EU välittää lapsista, jotka ovat kaikista haavoittuvaisimpia henkilöitä rikosoikeudellisissa menettelyissä. Haluaisin siksi suositella teille tämän direktiivin puolesta äänestämistä. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Nyt aloitamme poliittisten ryhmien puheenvuorot. EPPn eh, e puolesta Palchak, olkaa hyvä. Kiitoksia hyvä puhemies. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijä Kinitsiä hänen työstään ja haluaisin kiittää hienosta yhteistyöstä. EPPn puolesta olen hyvin tyytyväinen siihen, että olemme saaneet aikaan sellaisen kompromissin, jota sekä parlamentti että jäsenmaat voivat tukea. Oli hyvin tärkeää, että saamme aikaan direktiivin, joka on toteuttamiskelpoinen ja siirtokelpoinen. Olemme mielestäni onnistuneet tässä. Huomenna tulemme äänestämään tekstistä, joka tulee luomaan todellisia menettelytakeita rikosoikeudellisiin menettelyihin. Oli hyvin tärkeää katsoa totuutta silmiin. Yksi kriittinen hetki neuvotteluissa oli oikeus oikeusapuun. Perusperiaate on se, että jokaisen lapsen pitäisi saada asianajan oikeusapua, sillä lapset ymmärtävät vielä aikuisia huonommin, mitä tapahtuu, mutta välillä tämä oikeus saattaisi jopa heikentää lapsen tilannetta tai rankaista tätä, jos siinä pitäydyttäisiin hyvin jäykästi. Tämä saattaisi olla vain tietyissä tapauksissa mahdollista. Perusperiaate on myöskin se, että lapsi pitäisi vangita erillään aikuisista. Lapset saattavat vankeuden myötä kuitenkin leimaantua ja tämä vaarantaisi heidän tulevaisuutensa. Olen aivan varma, että tämä direktiivi puuttuu olemassa oleviin ongelmiin. Lopez Aguilar, puolitoista minuuttia SND-ryhmä, olkaa hyvä. Puhemies, hyvä. Komission jäsen, täällä Euroopan parlamentin täysistunnossa keskustellaan ensimmäisen käsittelyn direktiivistä, joka on äärimmäisen tärkeä. Se liittyy menettelyyn takeisiin, joiden kohteena ovat haavoittuvassa asemassa olevat alaikäiset. He ovat kuitenkin 12 prosenttia kaikista syytettynä tai epäiltynä olevista ja meidän on todella syytä kiinnittää heihin huomiota. On tärkeää taata yksilöllinen käsittely ja vanhempainvastuun kantajien osallistuminen menettelyihin ja se, että pidätys on vasta viimeinen toimintakeino. Samoin epäilyn ja syy, tai, tai syytetyn lapsen terveystarkastus on tässä tärkeässä asemassa. Tässä menettelyt tai kysymyksessä 32 artiklan on päästy selkeästi eteenpäin. Ja tärkeää on muistaa, että tässä todella kunnioitetaan perusoikeuskirjaa. Tässä on toimittava suhteellisesti. Kaikki toimet, joita ylempi taho harjoittaa toista ihmistä kohtaan, jotka eivät ole täysin tarpeellisia, ovat tyrannia. Kiitoksia edustaja Jambaski. Yksi minuutti e olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Haluaisin onnitella edustaja Kinichia ja kaikkia varjoesittelijöitä, jotka tekivät tämän asian eteen töitä. Tämä aihe on hyvin tärkeä, sillä EU:ssa on paljon eroja siinä tavassa, joilla lasten oikeuksia puolustetaan. Noin miljoona lasta joka vuosi joutuu kosketuksiin oikeuslaitoksen ja poliisin kanssa ja tästä syystä on hyvin tärkeää puolustaa lapsia. He ovat kaikissa haavoittavimmassa asemassa yhteiskunnassamme, joten he tarvitsevat suojelua. Meidän pitää katsoa, missä on eri järjestelmissä porsaanreikiä lainsäädännössä. Me tarvitsemme eurooppalaisia standardeja oikeuksien takaamiseksi EU-ssa. Siksi olen iloinen siitä, että rikosoikeudellisessa menettelyssä syytettyjen ja epätyön lasten oikeuksia on nyt puol- ollaan nyt puolustamassa. Kiitoksia kaksi minuuttia. Natalie Grisbeck, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Kun tarkastelemme demokratiaa ja iskuja, joita se ja oikeusvaltio ovat saaneet, on hyvin tärkeää, että Euroopan unioni onnistuisi saamaan aikaan vankan sopimuksen tähän direktiiviin liittyen, erityisesti koska kyseessä on direktiivi, joka suojelee kaikkein haavoittuvaisimpia eurooppalaisia, nimittäin lapsia. Emme saa koskaan unohtaa, että ja usein tätähän mainitaan, mutta haluaisin kuitenkin toistaa vielä jälleen kerran, että lapset ovat tulevaisuutemme. Tämä teksti on siis äh, erittäin tärkeä ja virkistävä. On virkistävää tällaisina aikoina tehdä sellaisen tekstin parissa, joka pyrkii suojelemaan tulevaisuuttamme. Haluaisin erityisesti kiittää jämäkkää sitoutunutta työtä, jota Katarina Cinici on tehnyt tämän mietinnön parissa monien pitkien kuukausien ajan. Haluaisin kiittää häntä siitä, että hän on päässyt näin kunnianhimoiseen sopimukseen kaikkien meidän puolesta, jotta nämä menettelytakeet voitaisiin turvata. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä. Ne ovat hyvin tärkeitä sillä huolimatta siitä, että meillä on Euroopan unionin tasolla ja kansainvälisellä tasolla perusoikeudet määritelty. Oikeuslaitokset eivät aina onnistu käsittelemään lapsia ja nuoria oikealla tavalla. En nyt viittaa siihen, minkälainen psykologinen tilanne voi olla alaikäisellä, joka joutuu tähän tilanteeseen. On erittäin tärkeää, että luomme lisätakeita alaikäiselle niin, että oikeuslaitos pystyy alaikäisiä oikealla tavalla arvokkaasti ymmärtäen kohtelemaan ja että oikeus toteutuisi luotettavasti. Nämä säännöt mukaan lukien mahdollisuus saada tietoa, mahdollisuus saada yksilöllinen käsittely, mahdollisuus saada oikeusapua, ja mahdollisuus löytää muita ratkaisuja vankeusrangaistukselle ovat tärkeitä. Nämä ovat meidän toiveidemme ilmentymä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Lambert, vihreät, yksi minuutti. Thank you, president. Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tässä direktiiviasiassa siitä, että hän on ollut tiukkana neuvotteluissa. Meillä on vain rajallisia poikkeuksia, joita katsotaan tapauskohtaisesti. Tässä hieman vähennettiin joustavuutta, johon neuvosto liian usein pyrki. Tässä on päästy nyt eteenpäin. Usein kaikkein hankalinta on ollut oikeusavun saatavuus. Mutta 66 artiklan suhteellisuuskysymys on edelleen hankala ryhmäni niin pohtii, miten tätä käytännössä kansallisesti voidaan täytäntöön panna. Kuitenkin uskomme kaiken kaikkiaan, että direktiivi tarjoaa hyvän lainsäädäntövälineen, joka parantaa toiminta kautta EUn. Kiitoksia EFDD-ryhmästä. Jean Batten, yksi minuutti. Kiitos. Yhdistynyt kuningaskunta ei hyväksy tätä lainsäädäntöä, sillä meillä on opt-out mahdollisuus. Meillä on tällaisia takeita jo omassa lainsäädännössämme. On sokeraavaa, että joissakin jäsenvaltiossa ei ole perustavanlaatuisia menettelytakeita lapsille oikeusjärjestelmä. Esimerkiksi oikeus olla mukana omassa oikeudenkäynnissä, oikeus saada oikeusavustajaa, oikeus, lapsen oikeus saada tulla pidetyksi erillään aikuisesta tutkintavankeudessa muun muassa. Minun mieleen tulee kysymys, miten niiden jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä, jos tällaisia puutteita on, voidaan, miten niitä voidaan pitää tasa-arvoisena muiden kanssa. Ja tietysti tämä perustuu EU-doktriiniin vastavuoroisesta tunnustamisesta, jonka mukaan kaikkien, kaikki EUn oikeusjärjestelmät ovat samanarvoisia. Tämä ei todellakaan ole kuitenkaan totta, mutta on hienoa, että kuitenkin EU on nyt kopioimassa hyväksi todettuja Britannian oikeusjärjestelmän menettelytakeita. Merci. Kiitoksia Le Breton. Yksi minuutti. Kiitoksia rouva puhemies. Mielestäni oikeuslaitoksen täytyy olla kansallisen päätäntävallan ala ja siksi minä vastustan tällaista direktiiviehdotusta, joka pyrkii luomaan eurooppalaisia menettelytakeita äh, sellaisille lapsille, jotka ovat rikoksista epäiltyjä tai syytettyjä. Euroopan unioni on kyvytön tarjoamaan selkeitä takeita. Artiklassa 6 direktiiviehdotuksessa esimerkiksi tunnustetaan lapsen oikeus saada oikeusapua, mutta tämä apu voidaan kumota, jos lapsen oikeuksia se ei jossakin tietyssä tilanteessa palvele. Ja myöskin lapsi tulee vangita tutkintavaikeuteen erilleen aikuisista, paitsi jos tämä on mahdotonta. Euroopan unioni on tuhonnut jo ranskalaisen maanviljelyn se on purkanut rajat tuloksiin, jotka näemme Kaleissa. Mitkä tulevatkaan olemaan tämän ehdotuksen seuraukset? Nämä menettelytakeet ovat aivan keskinkertaisia. Seuraavaksi edustaja Metsola, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos din id-direttiva b'miżuri ta' ħarsien għal tfal li jkunu akkużati jew suspettati li wettqu xi reat. dan hu każ sensittiv ħafna u rridu nagħmlu dak kollu li. Kiitoksia. Me käsittelemme nyt takeita rikoksista epäilylle syytetyille lapsille. On jotakin aivan hämmästyttävän lasten pitää voida saada tällaista suojelua yhteiskunnassa. Me on erittäin tärkeää, että lasten oikeuksia suojellaan. On välttämätöntä, että lapsia suojellaan. On myöskin hyvin tärkeää, että lapset äh, eivät ole oikeusjärjestelmässä tilanteessa, jossa joutuvat eristyksiin. Lapset ansaitsevat erityissuojelua. Ja on myöskin hyvin tärkeää muistaa, että lapset voidaan pidättää tutkintavankeuteen, mutta heitä pitää kuitenkin kohdella kuin lapsia. Nimenomaan tämän vuoksi me pyrimme luomaan erilaisia menettelytakeita ja suojia, kuten ne, joita mainitaan tässä direktiivissä. Ne heijastelevat äh, kansallisia oikeuksia ja eurooppalaisia perusoikeuksia. Me haluamme oikeusvaltion ja siksi tämä direktiivi nauttii tukeamme. Kiitoksia edustaja Manikins. Puolitoista minuuttia. Uh, Kiitos, hyvä puhemies, hyvät jäsenet. On sellaisia tapauksia, jossa jopa lapset, joilla ei ole vielä rikosoikeudellista vastuuta, tekevät vakavia, vakavia rikoksia, kuten esimerkiksi raiskauksia. Kuitenkin näitä lapsia pitää kohdella alaikäisinä. Ja sitten sellaisissa tapauksissa, joissa tuomio annetaan yli 18-vuotiaille, silloin kun rikos on tehty alle 18-vuotiaana, niissä tapauksissa on tiettyjä sääntöjä. Pitää saada tiettyä hoitoa tai tiettyä kohtelua ja pitää saada asianajan apu. lapsen tilanne pitää joka askeleella arvioida yksilöllisesti. Lisäksi pitää tiedottaa perheen jäsenille ja pitää yrittää vaikuttaa myönteisesti lapsen tilanteeseen. Muuten lapset eivät todellakaan saa onnellista lapsuutta tai nuoruutta jolla, on vakavia, jolla olisi vakaisia vaikutuksia. Tämä on yksi keskeisimmistä kysymyksistä yhteiskunnissamme. Kiitos. Edustaja Zaborsko, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. On hämmästyt hälyttävää ja jopa huolestuttavaa, että Euroopan unionissa ei ole reilun oikeudenkäynnin määritelmää lasten osalta olemassa. Tämän vuoksi tuomioistuimissa on hyvin eriäviä sekavia järjestelmiä. Käytössä 12 prosenttia kaikista tuomituista henkilöistä Euroopassa on lapsia. Oikeusapu ei vain ennen tuomio istuinkäsittelyä ja tuomioistuimessa, vaan myöskin poliisilaitoksella tutkinnassa on tarpeen. Muutoin lapset eivät pääse nauttimaan perusoikeuksistaan. Yksikään lapsi ei saa joutua monimutkaisen oikeusprosessin uhreksi. Komission ehdotus on tervetullut. Mielestäni se on väline vahvistaa oikeuden toteutumista sen sijaan, että oikeutta kierrettäisiin. Haluaisin myöskin onnitella esittelijää hänen on varmistaa se, että erityisiä suojalausekkeita lapsia varten luodaan rikosoikeudellisiin menettelyihin. Kiitoksia. Merci. Nous allons conclure euh, avec Madame Ward. Kiitoksia. Viimeisenä edustaja Ward, minuutti. Welcome the... Pidän tätä mietintöä, jonka Katerina on laatinut hyvänä. Me olemme lasten oikeuksien interryhmässä. Rikoksesta epäilyn pitää pystyä ymmärtämään rikosoikeudellisia menettelyitä ja, tot, ja kaikilla pitää olla oikeus oikeudenmukaiseen oikeus, oikeudenkäyntiin. Lapset ovat erityisen haavoittuvia ja meidän täytyy puuttua tähän erityistilanteeseen. On hienoa nähdä, että mietinnössä todetaan, että lapsen edun pitää aina olla etusijalla. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan jäsenenä haluan korostaa sitä, kuinka tärkeä ennaltaehkäisy on ja se, että rikos, rikoksista tuomitut lapset saadaan osa, uudelleen osaksi yhteiskuntaa. Tässä täytyy katsoa erilaisia kulttuurisia ja urheiluun liittyviä ja muita toimenpiteitä, joilla oikeuskäsittelyn läpikäyneet lapset saadaan uudelleen mukaan toimintaan. Tämä pätee erityisesti heikossa asemassa oleviin lapsiin, jotka eivät ole esimerkiksi menestyneet koulussa. Kiitoksia edustaja Ward. Siirrymme puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Meillä on kolme pyyntöä. Edustaja Pospisil, olkaa hyvä. Ehkä päännän nimen todellakin väärin. Edustaja Pospisil. Pahoittelen, olkaa hyvä. Kiitos. Minut tunnetaan siitä, että kun olin oikeusministeri, tuin aina sitä, että menettelyoikeuksia linjattaisiin Euroopan pidätysmääräyksen kohdalla. Minä myös suojelin lasten menettelytakeita. Mietin, että onko, onko soveltamisala liian laaja tässä. Ehkä komissio onkin kuullut Slovakian keskustelusta, joka koskee sitä, miten voitaisiin suojella lapsen yksityisyyden suojaa näissä tilanteissa, joissa lapsi on tehnyt vakavan rikoksen. Ei siis halua, haluttaisi sellaista tilannetta, jossa hyvin vakavan rikoksen, kuten murhaan tehnyt lapsi, ei pystytä, ei, hänen anonyymisuuttaan ei pystyttäisi suojelemaan. Mielestäni tämä soveltamisala on kuitenkin liian laaja. Kiitoksia edustaja Maria. Kiitos yli miljoona ihmistä vuosittain joutuu kosketuksiin rikosoikeudellisten menettelyiden kanssa vuosittain, mutta ainoastaan kuudessa EU-jäsenvaltiossa on erityismenettelyitä ja erityistuomioistuimia lapsille. Meidän täytyy taata lasten oikeudet rikosoikeudellisissa menettelyissä, aivan kuten perusopimuksessa perusoikeuskirjassa sanotaan. Tämä merkitsee sitä, että tuomareiden ja muiden toimijoiden pitää taata se, että lapset saavat oikeusapua. Täytyy myös saada nuoret uudelleen osaksi yhteiskuntaa. He eivät saa syrjäytyä. Dickensin kuvaus 1800-luvulta ei ole sitä, mitä me tämän, tälle vuosituhannelle tarvitsemme. Kiitoksia viimeisenä edustaja Polček. Kiitoksia rouva puhemies. Minäkin tuen tätä direktiiviluonnosta ja tätä mietosluonnosta. Mielestäni on tärkeää, että meillä on tasapuoliset menettelytakeet ja että tasapaino taataan. Tämä palvelee lapsen etua. Lapsi ei saa joutua epäedulliseen asemaan ikänsä vuoksi. kysymys on nyt siitä, ovatko yhtenäiset eurooppalaiset oikeudet riittävät. Kollegani Pospisil viittasi tähän aikaisemmin. Toisaalta ymmärrän kyllä sen, että monet, joita rikos, lapsen tekemä rikos on ko- kohdannut, haluavat hyvin paljon tietoja tapahtuneesta, mutta oikeuslainsäädäntö saattaa itse asiassa rajoittaa tiedon saantoa. Eli tämä kysymys ei ole kovinkaan helppo. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt komissionisen Jourova saa uudelleen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos hyvät jäsenet tästä keskustelusta. Voin vain yhteenvetona sanoa, että tämä direktiivi on todellakin tärkeä askel syytettyjen ja epäiltyjen menettelytakeiden vahvistamisessa, sillä tässä luomme perusteet oikeudenmukaisille oikeudenkäynneille. Nämä yhteiset vähimmäistandardit, niitä ei ole edelläkään olemassa Euroopan unionissa ja siksi olemme ehdottaneet näitä yhdenmukaistettuja sääntöjä. Tässä ehdotuksessa on erityisiä menettelytakeita haavoittuvimmissa, haavoittuvimmassa asemassa olemassa oleville lapsille. Ja tehän tiedättekin jo direktiin joka koskee syyttömyysolettamaa sekä äskettäin ehdotetun direktiivin menettelytakeista ja oikeusavusta. Tämä oikeusapudirektiivi on vielä tulossa hyväksyttäväksi. Me näemme tämän ehdotuksen päälisäarvo on siinä, että se ottaa käyttöön toimia, jotka edistävät lasten etuja. Se kattaa sellaiset tilanteet, joissa nuori henkilö tekee teon, josta rikosoikeudenmukaisesti on rankaistava. Samalla yhteiskunta ei kuitenkaan saa riistää lapselta mahdollisuutta aloittaa alusta. Tämä on myös yhteiskunnan etujen mukaista. Kiitos. Kiitoksia edustaja Kinichi. Haluatteko käyttää loppupuheenvuoron? Olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies. Kiitos kollegoille heidän puheenvuoroistaan ja siitä, että sopimukseen on päästy. Toivottavasti poliittiset ryhmät tukevat tätä lopputekstiä. Kiitoksia myös komission jäsen Jourovalle työstä direktiivin esiin eh, edessä ja hänen sanoistaan täällä salissa tänään. Huomenna äänestämme tästä aiheesta tietäen, että olemme edesauttaneet eurooppalaisen oikeusalueen edistämistä. Tässä parannetaan rikosoikeusmenettelyitä ja erityisesti täytetään porsanreikiä, joita jäsenvaltioiden välisissä järjestelmissä on niin, että otetaan huomioon alaikäiset ja heidän haavoittuvainen asemansa. Alaikäisten oikeuksia on suojeltava kaikissa olosuhteissa. Ja puhemies, en, tähän loppuun vielä muutama henkilökohtainen sana. Olen nyt 20 vuotta tehnyt töitä nuorten rikos oikeudellisessa kysymyksissä ja olin erityisen tyytyväinen, että sain olla esittelijänä tässä asiassa niin, että todella viedään EU-lainsäädäntöä tällä alalla oikeaan suuntaan. Kiitos.